Me jatkamme ke- keskustelua. Kokous jatkuu. Äh, hyväksytyt tekstit äh, on jaettu, samoin kuin pöytäkirjat. Jos teillä on kommentteja, voitte